Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. ottakaa joku mun tää... Znawiam posiedzenie. Avaan istunnon. Jatkamme 11. marraskuuta 2010 keskeytettyä istuntoa. 11. marraskuuta 2010 kokouksen pöytäkirjat ovat teillä käytettävissä. Onko niihin huomioita? En näe huomioita. Pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten puhemiehen ilmoitukset seuraavaksi. Kotiarestista on päässyt vapaaksi Rova Aung San Chi, joka on Burman oppositiojohtaja. Rova Suu Chi on yksi ensimmäisistä Sahara-palkinnon joka on myönnetty vuodesta 1998 lähtien. Valitettavasti 20 vuotta sitten hän ei pystynyt sitä ottamaan vastaan henkilökohtaisesti. Haluan kertoa teille, että olen lähettänyt Rova Suchille kutsun osallistua yhteen täysistunnolle tulla vierailulle parlamenttiin. 25. 25. marraskuuta on vuosipäivä jossa, jonka aiheena on YK on teemavuosi naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta. Naiset joutuvat usein kautta maailman eh, väkivallan kohteeksi, esimerkiksi perheväkivallan ko- kohteeksi. Vaikea ongelma on myös ympärileikkaukset. Arvellaan, että 8000 joutuu uhriksi päivittäin. Kehotan kaikkia kiinnittämään tällaisen ruususymbolin tätä barbarista tapaa vastaan. Euroopan parlamentti on koko ajan puhunut sen puolesta, että naisiin kohdistuva väkivalta torjutaan täysin. Muut ilmoitukset. Espanjan viranomaiset ovat kertoneet minulle, että, että herra Ramon Haure Tondo korvataan rouva Maria Irikoen Peresillä parlamentin jäsenenä 16.11.2010 lähtien. Toivotan uuden kollegan tervetulleeksi. Tervetuloa teille, hyvä kollega. Ja muistutan, että artikla 3.2 mukaan työjärjestyksessä siihen asti, kunnes uuden jäsenen valtakirja on tarkastettu tai kunnes mahdollista mandaatin kiistämisestä on saatu lausunto, rouva Maria Irigoyen Peres ottaa osaa Euroopan parlamentin ja sen elinten kokouksiin siihen liittyviin täysin valtuuksiin. Sillä edellytyksellä, että hän on allekirjoittanut ilmoituksen, jossa vahvistaa, että hänellä ei ole mitään muuta virkaa tai tointa, joka ei ole yhteensovitettavissa Euroopan, jäsen, Euroopan parlamentin jäsenyyden kanssa. Sitten herra Claudia Kiprian Tanasescu on liittynyt sosialisti- ja, demokraattien ryhmän Euroopan parlamentissa 15. marraskuuta 2010 lähtien. Ilmoitan myöskin, että herra Pino Arlacci on liittynyt sosialistien ja demokraattien ryhmään Euroopan parlamentissa 18. marraskuuta 2010 lähtien. Sitten lainsäädäntöaloitteiden allekirjoittaminen tavanomaisessa menettelyssä. Keskiviikkona neuvoston puheenjohtaja minä allekirjoitamme 14 lainsäädäntöaloitetta, jotka on hyväksytty tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä työjärjestyksen artiklan 74 mukaan. Näiden työ- lainsäädäntöaloitteiden otsikot julkaistaan tämän kokouksen työjär- pöytäkirjassa ja ne, voit, ne on teillä käytettävissä, voitte ne tarkistaa milloin haluatte. Sitten muutokset käsittelyjärjestyksessä. Strasbourgin istunnon esityslista on hyväksytty 18. marraskuuta 137 artiklan mukaan, ja se on jo teille jaettu maanantai. Käsittelemme käsittelyjärjestyksen päivä kerrallaan. Poliittiset ryhmät ehdottavat, että poistetaan herra Berlingerin mietintö, joka koskee Tukholman ohjelman toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman yksityiskauppa- ja perheoikeuden sekä kansainvälisen yksityisoikeuteen liittyvät näkökohdat. Tästä mietinnöstä poistettaisiin keskustelu. Tässä, tässä tapauksessa sitä äänestettäisiin suoraan huomenna tiistaina ilman keskustelua, mutta mietintö jää. Eli siitä äänestetään, mutta ilman keskustelua. Kaikki poliittiset ryhmät ovat vahvistaneet suostumuksen tällaiselle ratkaisulle. Eli tämä on näin vuoden hyväksytty tämä ehdotus. Tiistaille ei ole ehdotettu minkälaisia muutoksia. Herra puheenjohtaja Schulz, olkaa hyvä. President für Hyvä puhemies, tiistain kohdalla täällä sanotaan, että on kuusi kert- mietintöä kollega Matteeralta, ja, jotka liittyvät globalisaatiorahaston käyttöön Alankomaiden kohdalla. Minä puutun tähän siksi,